Onko vielä edustajia jäljellä, jotka ovat äänestämättä? Dalle urne Annetaan vielä viitisen minuuttia aikaa heille. elem is okay? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja pyydän, että ääntenlaskijat ottavat uurnat 1 R11 saliin ja istunto keskeytetään ja kellot soivat istunnon jatkuessa. Se ilmoitetaan myös ruuduilla.